On pöytäkirjassa. Näin pääsemme esityslistaan ja sen hyväksymiseen. Artiklan 149 mukaisesti tämä lopullinen esityslistan luonnos on jaettu käyttöön. Mitä tulee komission lausumaan siihen on pyydetty myöskin keskustelua ja kollega Piper voi perustella tätä pyyntöään. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tänä aamuna keskustelemme tästä vaikutusten arvioinnista valitettavasti ilman päätöslauselmaa. Tässä on kyse ei enemmästä tai vähemmästä kuin PK-yritysten vaikutusten arvioinnista. Tämä ei kuitenkaan heijastu oikealla tavalla komission näkemyksessä. Tämä liittyy siihen, että pääjohtajien, komission pääjohtajien, pääosastojen pääjohtajien toimivara, toimivalta on lisääntynyt toisten kustannuksella. Me toivoisimme että saisimme tällä viikolla tähän keskusteluun liittyvän päätöslauselman ja pyydän tälle tukea. Paljon kiitoksia edustaja Piper. Haluaako joku kannattaa tai käyttää puheenvuoroa kannattaakseen edustaja Piperin pyyntöä? Olkaa hyvä. Kyllä, puhemies. Minä yhtyisin tähän ehdotukseen Tietysti päätöslauselma tekstistä vielä keskusteltavaa, kaukana ollaan lopputuloksesta, mutta kuitenkin ryhmäni puolesta haluaisin tukea sitä. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Haluaako joku lausua jotain tämän pyy- tätä pyyntöä vastaan? Ei kukaan. Joten äänestetään tästä pyynnöstä. Puoltavat äänet, olkaa hyvä. Vasta-äänet. Tyhjää. Hyväksytty. No, kuitenkin jokunen taputtaja. Tiistai kello 12. Keskiviikko 12 näille äh, yhteisille päätöslausuman luonnoksille ja sitten keskiviikkona kello 13 ja mitä tulee erillisäänestyksen keskiviikko kello 19 ja äänestys toimitetaan vasta kello 19 tors, torstaina siis. Onko olemassa mitään muita pyyntöjä tämänpäiväiseen esityslistaan liittyen? Ei näytä olevan, joten kysyisin tiistaihin liittyen seuraavaa. EPP on ilmoittanut, että äänestys tuomioistuimen lausumaan EU-Kanada-sopimuksesta PNR-tietojen välittämisestä. Tämä asia, tätä asiaa pyydetään poistettavan esityslistalta. Edustaja Holmaier voi perustella tämän pyynnön. Olkaa hyvä. Puhemies, arvon kollegat. Tämä pyyntö vasta kolme päivää sitten ilman varjoesittelijöiden hyväksyntää vasta tehtiin ja siksi meillä ei ole ollut vielä mahdollisuutta keskustella syvällisesti tästä. Emme edes valiokunnassa ole vielä keskustelleet asiasta kattavalla tavalla. Tämä on välttämätöntä, on välttämätöntä antaa aikaa ryhmille. Tämä on ongelmallista. Kyseessä on kansainvälinen sopimus ja parlamentin pitäisi jatkossakin olla vakavasti otettavana kumppanina, kun katsotaan kansainvälisiä sopimuksia. Ilman, e, e, e, tässä tehdään ollaan ehkä tekemässä päätöksiä ilman, että tässä kuullaan tuomioistuinta. Tämä johtaisi siihen, että ilmailualan yhtiöiden oikeudellinen asema heikkenisi. Ja tässä äh, tilanne lykkääntyisi. Ja tämä taas vaikuttaisi haitallisesti, kun ajatellaan esimerkiksi terrorismi vastaista taistelua ja niin edelleen. Emmekä voisi toimia tässä hyvällä tavalla. Kiitoksia. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron tukeakseen edustaja Holmajeria? Perustelu on annettu ja nyt joku voi sanoa jotain tämän puolesta. Ei ilmeisesti kukaan. Haluaako joku vastustaa tätä ja lausua siihen liittyen jotain? olkaa hyvä, edustaja Sipilä. Kiitos. Miksi tuemme sitä, että saataisiin tuomioistuimen näkemys. Emme ole koskaan kiistäneet sitä, että perän tiedot voivat olla osana toimia, kun torjutaan terrorismin vastaisia toimia. Olemme tässä toimineet, antaneet hyväksyntämme kuitenkin aikaisemmassa vaiheessa tietojen säilyttämisen osalta ja nyt tilanne on muuttunut. Ja tämä on nyt ensimmäinen kansainvälinen sopimus, josta meidän on tehtävä päätös tämän päätöksen jälkeen. Ja neuvottelijat eivät voineet tietenkään saada selvyyttä tähän kysymykseen, mutta haluaisin viitata myös siihen, että komissio ja neuvosto, kun katsotaan sitä, miten tämä sopimus on yhteensopiva sopimusten kanssa, niin neuvosto ja komissio olisi, olisivat voineet katsoa, miten tämä vaikuttaa, mutta näin ei kuitenkaan ole tehty. Neuvottelut Kanadan sopimuksesta kestivät viisi vuotta. Tietoja on välitetty koko tämän ajan ja näin tehdään myös jatkossa, kunnes tässä parlamentissa tästä äänestetään. Ja meidän on taattava se, että se, mitä teemme kansalaisten turvallisuuden puolesta, on kuitenkin sellaista, että se ei riko perusoikeuksia. Paljon kiitoksia. Nyt äänestetään siitä, että jätetäänkö tämä asia käsittelemättä. Kuka puoltaa edustaja Holmajerin pyyntöä? Vastaäänet? Tyhjää? hylätty. Good. Elektron. Hyvä. Suoritetaan koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ach ja, gut, dann. Guck mal. Okay. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Ja, kann ja nichts dafür, wenn Sie Enhän minä sille voi mitään, jos olette niin hitaita. Der Antrag ist abgelehnt. Pyyntö on hylätty. Onko tiistaipäivään liittyen vielä jotain huomautettavaa? Näin pääsemme keskiviikkoon. EPP pyytää, että mitä tulee Palestiinan tilanteeseen ja äänestykseen, tämä tulisi siirtää joulukuun istuntoon. Kollega Preda, olkaa hyvä. Kiitos hyvin paljon EPPn nimissä. Me pyydämme että äänestystä tästä arkaluontoisesta asiasta siirrettäisiin myöhempään vaiheeseen. Me voimme varmasti pitää keskustelun, niin kuin se on suunniteltu, ja sitten kun etenemme seuraavien viikkojen aikana eri maiden parlamenteissa, niin voimme saada tekstin aikaiseksi joulukuussa. Nyt ei ole hyvä, että parlamentti osoittaa olevansa jakautunut näin tärkeässä asiassa. Paljon kiitoksia. Haluaako joku puhua edustaja Preedan ehdotuksen puolesta tai sitä vastaan. Kollega Hauit, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensiksi haluaisin vain yhtyä siihen, mitä sanoitte synagogan pommituksesta ja tämä on todella kauheaa. On hyvin tärkeää puhua siitä oikeassa sävyssä. Ja toiseksi haluaisin sanoa, että minun ryhmäni haluaa, että tästä asiasta äänestetään, mutta haluamme päästä konsensukseen ja siksi haluamme olla mahdollisimman joustavia, jotta joulukuussa saataisiin suuri enemmistö. Ystävä mm, Preedan kanssa on asiasta jonkun verran puhuttu ja tässä vaiheessa hän sanoi, että EPPllä on jo lukon löyty kanta, sitä pidemmällä ei mennä me kaikki tiedämme, minkälaisia eh, ajatuksia tähän liittyy, mutta nyt on kuitenkin tärkeää tehdä selväksi se, että tämä edistää kahden valtion ratkaisua ja että rauhaan ei päästä ilman keskusteluja. Näistä voitaisiin neuvotella ja ALDE haluaa tunnustaa tämän keskustelun ja prosessin, niin kyllä varmasti konsensukseen voitaisiin päästä. Mutta jos nyt lähdetään tätä äänestystä lykkäämään, niin ei kuitenkaan ole varmaa, että konsensukseen tämän puolesta sitten päästäisiin. Eli ehkä olisi hyvä, jos voitaisiin neuvotella tekstistä, jotta voitaisiin lopputulokseen päästä. Haluan kuitenkin sanoa, että Irlanti ja Espanja ja Ranska näissä maissa parlamentti haluaa ehkä vaikuttaa tähän keskusteluun. Hyvä, nyt äänestetään tästä pyynnöstä. Eli kyse on pyynnöstä siirtää asian käsittely joulukuulle. Kuka puoltaa pyyntöä? Ja vasta äänet. Tyhjää. Tarkistetaan. Nyt. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kysyn vielä uudestaan, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 188 puolesta, 167 vastaan, hyväksytty. Keskiviikon liittyen meillä on EFDDn pyyntö. Tarkoituksena olisi muuttaa otsikotta komission lausumaan liittyen koskien EUn terästeollisuuden tilaa. Kollega Tampurano saa ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Salve. Vissa Kiitos. Kyseessä on erittäin tärkeä aihe työllisyyden ja yhteiskunnallisten asioiden osalta. Ja täytyy muistaa, että EU syntyi yhteisen hiili- ja teräsyhteisön pohjalta, niin pyydämme, että tämä käsittely tämä otsikko muutettaisiin niin, että tässä sanottaisiin äh, EUn terästeollisuus, työntekijöiden suojelu ja niin edelleen. Kiitos. Haluaako joku lausua puoltavia sanoja tai vastaan? Nyt voimme äänestää pyynnöstä. Kuka puoltaa pyyntöä? Puolesta äänet siis, olkaa hyvä. Vasta äänet, tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki edustajat äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Keskiviikkoon liittyen ECR-ryhmä on esittänyt pyynnön komission julkilausumaan liittyen koskien Puolan kunnallisvaaleihin liittyviin epäsäännönmukaisuuksiin, eli että siitä äänestettäisiin keskiviikkona. Kuka puoltaa tätä pyyntöä ja haluaa lausua siihen liittyen jotain? Kollega Krastevski, olkaa hyvä. Center. Chciałbym złożyć wniosek o włączenie do porządku. Kiitos puhemies. Minä ehdotan seuraavaa. Ehdotan, että esityslistalle otettaisiin tämä mainitsemanne kohta tai tässä on tärkeää käsitellä näitä Puolan selkeitä demokratiauhkia, kun siellä on väärinkäytöksiä ollut. Nyt tämä suurin uhka vuoden 2009 jälkeen. Minä pyytäisin komissiolta lausuma tähän asiaan, että käytäisi myös keskustelua Puolan vaalit eivät olleet eurooppalaisten standardien mukaisia, eivätkä maailmanlaajuisten standardien mukaisia. Ja meillä on nyt kyllä oikeus todeta, että siellä tapahtui selkeitä eh, säännönvastaisuuksia. Puolossa ollaan tästä huolestuneita. Tulokset julkaistiin vasta kuusi päivää äänestyksen jälkeen ja moni on vakuuttunut siitä, että tässä on ollut suuria eh, ongelmia. Tässä talossa usein puhumme demokratiasta ja menettelyistä muissa maissa, mutta meidän pitää myös katsoa sitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Kiitoksia. Kollega Ligutko. Ladies and gentlemen, uh, I have here... Hyvät naiset ja herrat, minulla on tässä luettelo normeista, jotka OECD on antanut, jotka liittyvät demokraattisten vaalien kriteereihin. Se, mitä Puolassa tapahtui, on selkeästi ristiriidassa näiden normien kanssa. Todella pyydän teitä nyt ajattelemaan seuraavaa. Kuvitelkaa, että teidän omassa maassanne käy niin, että 20 tai jopa 40 prosenttia äänistä eivät ole valideja. Niitä ei hyväksytä ja kesken vaalien, koko vaalilautakunta eroaa. Olisiko tämä teidän mielestänne demokratian standardin ja normien mukaista? Jos näin on, niin äänestäkää sitten tätä vastaan. Jos uskotte, että tähän saattaa liittyä ongelma, pyydän teiltä tukea. Haluaako joku puhua tämän pyynnön pyytää vastaan kollega Olbrist. Puhemies, minä vastustan tätä esitystä. Tämä on pyrkimys käydä keskustelua paikallispolitiikasta Euroopan tasolla. Kyseessä on Puolan sisäinen keskustelu ja tilanne on se siellä, mikä se on. Tämä on Puolan sisäinen asia. Se, mitä tapahtui oli selvästikin eh, tietojärjestelmän toimimattomuus. Tämä sähköinen tai tämä vaaliprosessi on yhä käynnissä ja riippumattomat tuomioistuimet tulevat sitä tarkastelemaan. Eli minä pyydän, että hylätään tämä ehdotus. Paljon kiitoksia. Nyt äänestetään tästä pyynnöstä. Ketkä puoltavat pyyntöä? ja vastaäänet tyhjää hylätty. Selkeä, selkeä tulos. Torstaihin liittyen mitään puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty, joten tämän viikon esityslista on hyväksytty muutoksineen. Nyt siirrymme käsittelemään esityslistan kohtaa komissiota koskeva epäluottamuslauseesitys. Saan muistuttaa teitä seuraavasta asiasta. Tähän keskusteluun ei liity catch the eye-menettelyä ja sinisiä korttejakaan ei hyväksytä. Alkuun toivotan tervetulleeksi komission edustajat, edustaja Öttingeriä lukuun ottamatta koko komissio.